Buongiorno kollega e colleghi. Hyvää päivää, hyvät kollegat. Annan puheenvuoron edustaja Rubikille. Herra Rybik, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Kiitoksia, puhemies. Puhemies, haluaisin Euroopan parlamentin STOA-valiokunnan puheenjohtajan puheenjohtajana herra Tolanin, joka on sambialainen yhteistyökumppanimme. Äh, onnitella häntä energiapalkinnon saamisesta. Hän sai STOA-valiokunnan energiapalkinnon. Haluaisin lämpimästi onnitella häntä kätten taputuksin, jos sallitte. Grazie, grazie onorevole Rubik. Kiitoksia edustaja Rubik. Totta kai, puhemies, myös tukee tätä. Aplodi, joka täällä annettu hänelle. Ja sitten edustaja Morganti seuraavaksi, olkaa hyvä. Onorevole Morganti. Edustaja Morganti, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Kiitoksia, puhemies. Pitäisi minuutin hiljaisuutta tämän onnettomuuden, laivaonnettomuuden uhrien vuoksi, Concordia onnettomuuden vuoksi. Chilion saarella tos, siellä alueella. Se on 11 kuollutta, vahvistettua kuollut tällä hetkellä. Ja 209 henkilö on tällä hetkellä vielä kadoksissa, joten tilanne saattaa vielä pahentua. Kiitoksia. Morganti, la Kiitoksia, puhemies ja kaikki kollegat tukevat teitä myöskin tässä tuskassanne ja ja minä ehdottaisin, että pidämme minuutin hiljaisuuden.